proszę państwa zgodnie z zapowiedzią mamy wymianę poglądów z komisarzem andriukaitisem naszym keskustelu komission jäsen Andriukaitisin kanssa on vuorossa. Tähän komission jäsen vastaatte terveydestä ja elintarviketurvallisuudesta muun muassa. Haluankin toivottaa teidät sydämellisesti tervetulleeksi. Olemme iloisia siitä, että olette paikalla. puitesopimuksen, joka koskee Euroopan parlamentin ja Euroopan komission välisiä suhteita, on kirjattu että me käymme jäsenneltyä vuoropuhelua. Ja tänään me käymme tällaista jäsenneltyä vuoropuhelua teidän kanssanne, herra komission jäsen. Tämä vuoropuhelu on meille tilaisuus komission toiminnasta tehdä arvioita, ei pelkästään tältä vuodelta 2016, vaan me voimme myöskin katsoa komission työohjelmaa vuodeksi 2017. Meillä on ilo siitä, että voimme keskustella teidän kanssanne täällä tänään ja ehdottaisinkin, että aluksi komission jäsen käyttää puheenvuoron ja tätä kautta johdattelette meidät tähän vuoropuheluun. Sen jälkeen valiokunnan koordinaattorit esittävät kysymykset komission jäsenelle ja ehdotan, että jokainen koordinaattori saa puheaikaa kolme minuuttia. Sen jälkeen herra Andrew Kaitis vastaa näihin kysymyksiin ja sitten käydään keskustelua valiokunnan muiden jäsenten kanssa. Tällä tavoin me uskoakseni voisimme nyt menetellä. Me olemme nyt jo hiukan myöhässä, joten herra komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Arvon maatalousvaliokunnan jäsenet. Melkein tasan vuosi sitten tulin ensimmäistä kertaa tapaamaan teidät tämän vuotuisen jäsenetyn keskustelun puitteissa on oikein mukavaa saada mahdollisuus tulla tähän teidän valiokuntanne tasuudelleen. Toivottavasti tilanne olisi nyt myöntäis, myönteisempi. Euroopassa erityisesti maanviljelijöillä ajat ovat erittäin karut. Henkilökohtaisesti olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että meidän täytyy toimia yhdessä, seisoa yhtenä rintamana. Muistan, että viime vuonna esitin omat painopisteeni koko mandaattini ajaksi. Tällä kertaa haluaisin puhua kestävästä maataloudesta, terveellisen ja laadukkaan ruoan puolesta. Mainitsisin viisi seikkaa lyhyesti, jotta voisin antaa enemmän aikaa vuoropuhelullemme kysymyksiä ja vastauksia varten. E, haluaisin nyt aloittaa antimikrobiresistenssistä. Tehän tiedätte komission viisivuotisesta toimintasuunnitelmasta MRAn torjumiseksi. Se päättyy tänä vuonna. Se perustuu yhteen lähestymistapaan. Tällä hetkellä me odottelemme lopullisia tuloksia. Niitä tulisi varmaankin ensi kuussa Hollannin kokouksessa. Komission suuntaviivat antibioottien järkevän käytön puolesta on toimintasuunnitelmani ydin. Tarkoitus on se, että eläinlääkeissä, eläin, eläinlääkkeiden käytössä puhdas rehu on kaiken A ja O, ja olen iloinen siitä, että te tuette meidän ohjelmaamme. Nythän paljon edistystä on saatu aikaan, mutta meidän täytyy kuitenkin pitää huoli siitä, että käytännössäkin toimitaan linjoittamallamme tavalla. Eläintautien valvonta on toinen aiheeni. Eläintautien tiukka valvonta myötävaikuttaa myös kestävyyteen maataloudessa ja ylipäänsä maataloussektorilla. Haluaisin parantaa vielä entisestään Euroopan unionin strategioita ja välineitä, jotta voidaan Äh, toimia tällä alalla, saada hyviä tuloksia. Ja äh, hiljan hyväksytty lainsäädäntömme on tärkeä askel tässä asiassa. Me olemme muun muassa lintuinfluenssa, äh, lintuinfluenssaan onnistuneet vastaamaan hyvällä tavalla ja tänä vuonna, kun Lounais-Ranskassa tämä tauti iski, niin me pyst- olemme pystyneet jo toimimaan, me olemme pystyneet rajaamaan ne alueet, joilla tätä tautia e-, esiintyy. Ranskan viranomaiset yhdessä Euroopan tautien kontrollitoimien <clears throat> kanssa ovat pystyneet saamaan, toivottavasti pystyvät saamaan pian aikaan viruksista vapaan alueen. Sitten tuotantomenetelmät. Kestävä maatalous tarkoittaa sitä, että siirrytään kasvien ja viljelmien su- parannetaan kasvien ja viljelmien suojelua. Tarvitaan terveitä maataloustuotteita joihin maanviljelijöillä on varaa. Täytyy pitää huoli siitä, että kun kasvinsuojeluaineita tuodaan markkinoille, niin jäämät ovat mahdollisimman pienet. Komissio aikoo aloittaa tätä koskevan ohjelman piakkoin. Kasvinsuojeluaineita tulisi käyttää kestävällä tavalla. Täytyy suosia ennaltaehkäisyä, ei-kemiallisia aineita, biologista valvontaa, ja alhaisen riskin tuotantoa aina kun mahdollista. Komissio tulee piakkoin esittämään kertomuksen, jossa tarkastellaan kansallisia käytänteitä, halutaan vaihtaa hyviä käytänteitä ja löytää myös parantamisen, sellaisia aloita, joissa on parantamisen varaa. Sitten vielä kiistan alaisesta glyfosaatit. Tämä, tämähän aiheuttaa ennen näkemätöntä kiistaa siitä, tulisiko näitä aineita pitää markkinoilla. Olen kuunnellut va- niitä huolia, joita erityisesti tämän vali- valiokunnan ja parlamentin jäsenet ovat esittäneet. Olen kuullut avoimuuden puutteesta. On valitettu siitä, että Euroopan unionin prosessissa avoimuutta ei ole yleensä siksi, että me yleensä teetämme elinkeinoelämän toimesta tutkimuksia. Emme julkaise raakaa dataa, vaan, vaan yhteenvedon tutkimuksista. Siksipä pyydänkin, että elinkeinoelämä edustajat julkaisevat kaiken tiedon tutkimuksista. Se on kaikkien etujen mukaista. 8. maaliskuuta tässä valiokunnassa keskusteltiin, tai siis eläinlääkintävaliokomiteassa pidettiin kokous ja kokoustettiin jäsenmaiden edustajien kanssa ja me esitimme suunnitelman, joka sai laajan tuen osakseen. Me tulemme vielä palaamaan näihin keskusteluihin. Sitten eläinlääketieteellinen ja kasvin suojelustandardit sekä eläinten että kasvien suojelu on tärkeää myös kauppaneuvottelussa, erityisesti kun puhutaan TTIP-sopimuksesta. En millään muotoa vähättele haasteita, mutta haluaisin kuitenkin suhtautua optimistisesti niihin mahdollisuuksiin, joita TTIP voi tuoda muassaan. Meillähän on, mehän olemme kuulleet tähän asiaan liittyen hyviä uutisia vähän aikaa sitten. On erittäin tärkeää, että me voimme alkaa käydä kauppaan simpukoiden kanssa. On tärkeää, että myös naudanlihaa voidaan viedä USAhan. Ja on tärkeää, että edistymme eh, siinä, että esimerkiksi eh, Euroopan unionin olutteollisuus pääsee Amerikan markkinoille. Eh, haluamme saman pääsyn USA-markkinoille kaikille jäsenvaltioille. USA täytyy kohdella Euroopan unionia yhtenä kokonaisuutena. Aion viedä tätä viestiä eteenpäin aina kun se on mahdollista. Ja lopuksi kauppasuhteista sanoisin vielä pari sanaa EUn sianlihan ja sianlihatuotteiden vientikiellosta Venäjälle. Me pidämme tätä vientikieltoa poliittisesti perusteltuna, sillä ei ole mitään teknisiä perusteita. Komissio on siksi haastanut venäläiset ja on aloittanut jutun VTOssa tästä asiasta. Me olemme luottavaisia siihen, että meidän perustelumme hyväksytään. Loppujen lopuksi tämän paneelin tulo, keskusteluiden tulosta odotetaan myöhemmin tänä vuonna. Odottelen rakentavaa vastausta ja tämän minä olen myös venäläisille kertonut. Hyvä puheenjohtaja, arvon jäsenet, jos me haluamme varmistaa sen, että että tulevatkin sukupolvet hyötyvät terve- terveellisestä ja laadukkaasta ruoasta, meidän maataloutemme täytyy olla kestävämpää. Minun koko työni perustuu siihen, että Euroopan unionin maatalous olisi kestävää, ja jotta näin kävisi, meidän täytyy ottaa kaikki viljelijät ja eläinlääkärit taistoon. Ähm, antimikrobiresistenssiä vastaan. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että torjunta-aineita käytetään varo, varovaisemmin ja ylipäänsä pidämme korkealla tasolla kasvi, kasvinterveysnormejamme ja eläinten terveyteen liittyviä normejamme myös TTIP-neuvotteluissa. E Tässä tulin puuttuneeksi vain muutamiin seikkoihin, jotka teidän valiokuntanne kiinnostavat, mutta nyt odottelenkin kiinnostuneena keskustelua ja teidän näkemyksiänne näistä asioista, joista olen puhunut. Ja jos teille tulee jotain muuta mieleen, niin kysykää toki. Puheenjohtaja Arvon jäsenet, kiitoksia kovasti. Olen valmis kuuntelemaan teidän kysymyksiänne. Kiitos puheen komission jäsen. Kiitos tästä kokonaisvaltaisesta ongelmien esittelystä. Kuten alussa sanoin, aluksi koordinaattorit saavat puheenvuoron. Herra Dess, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos kovasti komission jäsen Anri Kaitisille siitä, että tulitte tänne maatalousvaliokuntaan. Kiitos tästä alustuksesta. Käsittelisin lyhyesti muutama asia. Ensinnäkin antibiootit. Meillä on osittain aika tiukkoja säännöksiä, esimerkiksi rekisteröinnin ja muiden velvoitteiden osalta. Meillä pitäisi olla samankaltaisia säännöksiä myös ihmisten lääketieteessä. Me olemme painottaneet liikaa antibioottikysymyksiä maataloudessa, mutta meillä on valtavia ongelmia ihmisten käyttämien antibioottien osalta. Meillä on aika hyvä lähestymistapa eläinten suhteen. Meillä on rajat ylittävää lainsäädäntöä. Sitten nämä glyfosaatit, kasvinsuojeluaineet. Tässä pitää tehdä päätökset tieteellisen näytön perusteella. Emme saa tehdä ideologisia päätöksiä ja glyfosaatin osalta vaikuttaa siltä, että suuryrityksiä Yhdysvalloissa ei välttämättä enää tämä kiinnosta, koska patentti on rauennut. Tällaista samankaltaista on nähty jo toisen kasvinsuoja-aineen osalta, kun patentti päättyi ja se ei enää yritystä kiinnostanut. Tässäkin pitää toimia tieteelliseltä pohjalta, kun käydään TTIP-neuvotteluita niin, että kuluttajansuojasta ja eläinten hyvinvoinnista ja muista standardista pidetään kiinni silloin. TTIP ei minua pelota. Kiitoksia kovasti ja onnea ja menestystä jatkossakin. E, grazie Presidente. Grazie Commissario. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsenelle siitä, että olette täällä. Kiitos tästä puheenvuorostanne. Haluaisin korostaa kahta kysymystä. Ensinnäkin antibioottiresistenssi. Sanoitte, että kyseessä on vakava ongelma ja tässä valiokunnassa olemme laatineet monta omaa aloitemietintöä ja muitakin aloitteita tämän asian tiimoilta. On selvää, että tämä liittyy ja riippuu myös siihen, minkälaisia ravintoannoksia annamme eläimille, erityisesti siipikarjan osalta – on katsottava ravin, ravinnon energiaa, sisältöä. Emme voi käyttää kaikkia halpoja rehuja. Tämä pätee esimerkiksi yksi mahaisiin. Siis ymmärrän tietyt kiellot märehtiöiden osalta, mutta en yksi mahaisten osalta, koska tämä heikentää eläinten vointia ja johtaa sitten suurempaan antibioottien käyttöön. Ja sitten glyfosaatit, kuten Albert sanoi, jos niistä on haittaa, ne pitää kieltää. Mutta meidän pitäisi saada nyt olla vakavasti otettava tieteellistä näyttöä asian tueksi, eikä lähteä millään mututuntumalla päättämään asioita. Eli päätökset on tehtävä tieteellisten analyysien perusteella ja pyydämme, että komissio todella antaisi meille tällaista analyyttistä tieteellistä tietoa siitä, onko glyfosaatti vastuussa niistä tietyistä ongelmista, joista olemme voineet lehdistön, lehdistöstä lukea. Kiitoksia. Dziękuję pan poseł Nicholson. Nicholson. Uh, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa vielä kerran komissaisen. Me olemme puhuneet tänään monista asioista Iso-Britanniassa. Uh, Entäinen sähköinen uh, ID-järjestelmän ongelma, eikö olisi parempi panna täysin toimeen se, mikä on olemassa nyt ennen kuin edetään uuden lainsäädännön parissa – ennen kuin me rasitamme enemmän uusilla säädöksillä, olisi tärkeää kiinnittyä eläinten hyvinvointiin ja katsoa, että se mikä nyt on olemassa, että sitä sovellettaisiin yhtenäisesti ja tarkistettaisiin, että se toimii. Ajatellen tätä kriisiä, joka on Iso-Britannian maataloudessa, kuka hyötyy uusista toimista, jos edes nykyisiä toimenpiteitä ei panna toimeen yhdenmukaisesti. Jos ette pysty vastaamaan tänään, voisitte kenties kertoa meille, onko niin, että kaikki ison EU jäsenvaltiot käyttävät tätä eh, määräyksiä, jotka liittyvät eläinten hyvinvointiin, onko Uh, we will go on, I suppose, and you've, you've referred to TTIP and... Uh, uh ja, on olemassa neuvotteluja, jotka no, liittyvät tähän, monet monia ihmisiä, ja me kaikki tiedämme, että eurooppalaisessa yhteydessä me pidämme hyvänä sitä, että on korkean tasosta eläinten, hyvinvointia ja turvallisuutta, mutta on tärkeää, että me kiinni aina näistä korkeista standardeista ja tiedämme, että Yhdysvalloissa ei ole samanlaista korkeaa standardia. Monella sektorilla EU-maataloudessa ollaan huolissa siitä, että TTIP nyt tavallaan merkitsee sitä, että eh, annetaan näille tuottajille mahdollisuus nyt tavallaan hukuttaa meidän markkinamme halvemmalla tuotteilla, jotka on tuotettu alhaisempien standardien puitteissa. Me tarvitsemme vakuun, vakuudet siitä, että näitä Tannan mielestäni me noudatetaan, olipa kysymys maidontuotannosta tai lihantuotannosta, mistä tahansa. Ja minä henkilökohtaisesti minulla on sellainen tunne, että TTIP ei ole jotakin sellaista, mikä tulee toteutumaan lyhyellä tähtäyksellä – jos katsomme tilannetta poliittisesti Yhdysvalloissa tällä hetkellä, mutta olen enemmän huolissani siitä, mitä tapahtuu Merkosurin alueella. Ehkä sitä katseni siihen suuntaan ja sitten sitä, että voisitte puolustaa EUn karjaan tilannetta, koska Merkosurissa käsittääkseni ei ole samoja standardeja brasilainen naudanliha, esimerkiksi parlament, komissio on sanoi, että brasilainen naudanliha tuotetaan samojen standien mukaisesti kuin eurooppalainen kunnollinen paikanpäällisellä, että näin ei ole. Voin sanoa teille suoraan, että me emme tule sallimaan sitä, että Euroopan naudanliha-ala tuhotaan eh, millään kauppaneuvotteluilla, että kukaan mistään päin osin maailmaa saa niitä tuhottua, ja minä todellakaan en halua, että sokeriteollisuus katotaan siksi, katoaa siksi, että on olemassa jokin EU-sopimus. Yes, thank you very much, Chair. Welcome, Commissioner. Kiitoksia. Tervetuloa komissaarille. Neljä seikkaa. Ensinnäkin antibiooteista. On tärkeää, että me teemme jotain tälle asialle. Maailmanlaajuisestihan me käytämme niin paljon antibiootteja, että 67 prosentilla 30 vuodessa antibioottien kasvu on kasvanut, tai siis käyttö on kasvanut, ja kun ajatellaan EUn antibioottien kulutusta, niin ihmiset eivät välttämättä tiedä antibiooteista. Käyttävät antibiootteja esimerkiksi flunssaan, virustauteihin. Ja kun ajatellaan eläinlääketiedettä, niin antibioottien mm, käyttöä täytyy valvoa. Ei voi olla niin, että yhdessä jäsenvaltiossa täytyy tutkia tilannetta, äh, ja jo, muun muassa talleja ja muita eläinten suojia ja joissain ei, ja sitten näitä siisteysasioita täytyy peitellä, käyttää antibiootteja ja niin edespäin. Äh, olen hiukan huolissani kuitenkin budjetista, kun ajatellaan DG Santen budjettia, niin 2,8 miljardia euroa on saatavilla seuraavaksi seitsemäksi vuodeksi. Se koske, siinä on kyse siis E, eri, erityisten eläintautien puhkeamiseen käytettävää rahaa. Kun ajatellaan vaikka suja sorkkatautia, niin sen kuriin saattaminen maksoi yli miljardin. Riittääkö tämä? Eikö olisi parempi, että olisi myös jonkinlainen vakuutus, koska jos tulee vielä jokin kriisi, uusi kriisi, niin rahaa ei kerta kaikkiaan ole. Ja sitten kasvinsuojeluaineista Mielestäni on erittäin tärkeää se, että edistämme sitä, että uusia tuotteita voidaan kehittää nopeammin ja laajemmin niin, että otetaan myös käyttöön integroitu tuholaisten hallinnointijärjestelmä. Ja meidän tulisi löytää uudenlaisia kasvinsuojeluaineita, jotka ovat, joiden riski on alhaisempi ja se on tieteellisesti todettu. Tällä tavalla meidän olisi helpompi torjua tuholaisia, kasvituholaisia. Eikö olisi parempi teidänkin mielestänne komissaari, että meillä olisi tällainen uusi järjestelmä? Ja lopuksi haluaisin korostaa myös Palo de Castron tapaan tätä kiertotalouden tärkeyttä. Meillä on paljon proteiinia muun muassa luujauhossa. Sitä voidaan käyttää eläinten rehussa muun muassa. Kana, kanat, siipikarja tarvitsee eläinperäistä proteiinia. Onko tähän suuntaan liikahdettu millään tavalla? Totta kai tarvitaan riittävät valvontajärjestelmä, jottei synny eläinten kannibalismia, mutta kyllähän se hyvä, voidaan hyväksyä, että kana voi syödä sianlihaa ja päinvastoin, koska mehän olemme esimerkiksi soijan tuonnista riippuvaisia ja soija ehkä on ympäristölle, soijan, soijan tuonti on ympäristölle pahempi asia kuin se, että me käyttäisimme kotoperäisiä proteiinilähteitä. Ja näitä, tätä luujauhoa saadaan sellaisista ruhoista, jo, jo, joita on aiemmin käytetty, siis näitä eläimiä ihmisten ruoasta arvoisa puhemies Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin pureudun vielä kysymyksiin, jotka esitin aikaisemmassa kokouksessa, mutta hieman liittyen siihen, mistä täällä nyt puhutaan. Nämä ovat kaikki kysymyksiä, jotka liittyvät todella voimakkaasti ihmisten terveyteen. Kun puhumme antibiooteista, kasvinsuoja-aineista tai muista aineista, joita täällä ei ole mainittu, niin tilanne on aika samanlainen. Eli ensin, tässä pitää tulla toimia ennakoivasti ja varovasti, ennaltaehkäisevästi. On osoitettava, että toimet eivät aiheuta haittaa terveydelle, mutta tämä kaikki on jätetty oikeastaan teollisuuden alan käsiin. Ja minusta näyttää siltä, että on todella kiireellistä lähteä julkisiin riippumattomiin tutkimuksiin, joissa vastataan suoraan niihin kysymyksiin, jotka liittyvät terveyden suojeluun ja ympäristön suojeluun. Ja se, että jätetään tämä tällä tavoin teollisuuden käsiin ei toimi. Tämä on nähty. Ja sitten toiseksi haluaisin puuttua vielä kysymyksiin, jotka jäivät avoimiksi viime kokouksessa, jossa olitte. Eli haluaisin tietää tarkkaan, mitä, mihin sopimuksiin Yhdysvaltojen kanssa päästiin simpukoiden markkinoille saattamisessa ja mikä on sitten se vastapalvelus tavallaan, jonka EU tarjoaa Yhdysvalloille. Sanoitte, että näissä kysymyksissä oli päästy eteenpäin Yhdysvaltojen kanssa. Ja sitten meijerituotteet tai maitotuotteet. Tätäkin asiaa uskoakseni kommentoitiin edellisessä kokouksessa. Ja haluaisin tietää, mihin on päästy niissä asioissa, joista sovittiin teknisesti ja mitä EU tarjoaa tässäkin asiassa vastapainoksi. Ja herra komissio ensin kiitos siitä, että olette paikalla. Jäsenvaltioiden päätös yllätti minut se, että glyfosaatin äh, lupaa ei jatkaisi rajoittomasti seuraavaksi 15 vuodeksi. Ja jos te teette uuden esityksen, ja kun puhutaan tästä tieteestä, on olemassa kanlaista tiedettä, on kriittistä tiedettä, joka sanoo, että glyfosaatti ei ole suinkaan niin vaaraton kuin toiset väittävät, muun muassa EFSA, jot, siis elintarvikevirasto, joten on toisenlaisia mielipiteitä asioista. Minä on kummastunut se, että komissio on sanonut, että ehdotta voidaan antaa lupa 15 vuodeksi vaan mitään rajoituksia. Nyt teillä olisi mahdollisuus sanoa, että pohditte asiaa vielä kerran, tai ainakin odotatte Eh, eh, ekan arviota, kemikaaliviraston arviota, ja olisi ollutkin tärkeää käsillä asiaa intensiivisesti eikä antaa lupaa ilman mitään rajoituksia. Se ei minusta olisi asiallista silloin, kun keskustelu on näin herkkää. Antibiooteista on monia kysymyksiä. Minäkin haluaisin kysyä niistä. Tuleeko komissio, niin kun parlamentti on vaatinut, esittämään luettelon äh, tällaisista reserviantibiooteista, joita ei enää saa käyttää eläinlääkityksessä? Tämä on hyvin kiisteltyä, se mitä tulevaisuudessa voidaan käyttää ja mitä ei. Tuletteko te toimimaan tässä asiassa? Sitten eläinten suojelu. Meillä on nyt ollut taas raportti saksalaisissa lehdissä siitä, että elävien eläinten kuljetuksissa on kerta kaikkiaan sietämättömät olosuhteet Euroopasta Turkkiin ja ennen kaikkea olosuhteista Bulgarian rajalla. Komissiokin tietää asiasta, jäsenvaltiot tietävät asiasta. Miksi kukaan ei kiellä tätä? Se rikkoo kaikkia määräyksiä, jotka ovat voimassa Euroopan unionissa, ja silti se jatkuu. Tämä ei ole hyväksi Euroopan uskottavuudelle. Ja vielä yksi kysymys tämän osalta, mitä on mahdollista, että jäsenvaltiot antavat vientilupia muihin maihin, miksi Ukrainaan, ja sen rakentaa talleja, jotka eivät vastaa meidän standardejamme, ja sitten taas tuodaan nämä eläimet takaisin Euroopan unioniin. Emme voi tätä sallia, kun vaadimme omilta viljelijöitämme korkeaa standardia. niin täytyy myöskin päteä muiden osalta, jotka toimittavat tavaraa Euroopan unioniin. Eikä tätä voi saa kiertää sillä, että on tällaista viennin tukemista. Ja sitten vielä yksi asia. Yksinellaan, tämä, ö, miten sen torjunnan osalta on, mitä on tapahtunut, onko tapahtunut, niin pitääkö lähteä sitä liikkeelle, että tilanne edelleen säilyy pahana. Kiitos. Thank you, Chairman, and I apologize. Kiitoksia puheenjohtaja. Anteeksi, että tulin myöhässä. Valitettavasti eh, muu taho pidätteli minua. Niin, eh, tämä xyfosaatti eh, on erittäin tärkeä kasvin Glyfosaatti on erittäin tärkeä kasvinsu, kasvinsuojeluaine, torjunta-aine Euroopassa. Ja jos aiotte kieltää sen, niin kyllä meidän täytyy sitten katsoa, mitä muutakin täytyy kieltää. Jos ajatellaan, miksi sitä kiellettäisiin kahdesta syystä, myrkyllisyyden, toksisuuden vuoksi ja sitten karsinogeenisyyden vuoksi. Mik, onko muuta, onko, toksis, tok, onko myrkyllisempiä aineita kuin glyfosaatit? Kyllä, kafeiini, me juomme sitä. Alkoholi, monet juovat sitä, se on paljon toksisempi kuin glyfosaatit kun ajatellaan luomuviljelijöiden käyttäviä, äh, käyttämiä äh, kasvinsuojeluaineita, niin kyllä nekin ovat myrkyllisempiä, toksisempia kuin glyfosaatit. Jos äh, glyfosaatit ja muut vastaavat kielletään, niin emme voi juoda kahvia, emmekä alkoholia, emmekä voi tuottaa luomutuotteita. Ja toinen kriteeri, jota on arvioitu, on tämä karsinogeenisyys. Ja VTO, maailman terveysjärjestö WHO on ö, sanon, että se on karsinogeenista. Katsotaanpa, katsotaanpa mikä muu aiheuttaa syöpää. Esimerkiksi yövuorossa työ, työn tekeminen, e, ihmisten hiusten leikkaaminen. Ja Argentiinan kansallisjuoma Mate, se on myös karsinogeeninen. Eli tässä täytyy olla kyllä kieli keskellä suuta haluamme sanoa, että glyfosaatit ovat pahiksia, mutta silloin kun 70-luvun puolessa välissä sitä sotettiin käyttöön, se kyllä sai aikaan suuren muutoksen. Silloin kun sitä ei vielä ollut, niin meidän piti öö, muun muassa turvautua polttamiseen. Öö, sitten kun ajatellaan näitä bi- luomu ähm, torjunta-aineita. Afrikkalaiset ovat meitä edellä tässä. Kyllä huomaan, että te osoitatte minua sormilla. Onko teillä ongelma vai osoitatteko jotain tuota muuta? Jaha. No, niin EUn täytyisi ää, lakata sääntelemästä näitä biotorjunta-aineita, jotta pääsemme Afrik- Afrikan kanssa samaan tilanteeseen. Ja kyllä jäsenvaltioiden tulisi voida muutenkin säännellä omia asioitaan. Täällä mainittiin proteiinin lähteet. Niin, no ongelma. kun ajatellaan teurastamojätettä, niin kyllä se on jätettä, mutta kyllä minä uskon, että monet mielellään käyttäisivät teurastamojätteen proteiineja hyväksi, jotkut taas eivät, mutta kun puhutaan teurastamojätteestä, niin hyönteiset eivät kuulu tähän teurastamojätesäännöstöön ja niistäkin saadaan proteiinia. Martin, minä tiedän, että teidän pitää kohta lähteä, mutta minä, tiedän, minä olen samaa mieltä kanssasi elävien eläinten kuljettamiskäytänteestä. Siellä tapahtuu kyllä aika kauheita asioita. Kiitos. Ten sposób mamy pierwszą turę wypowiedzi. Näin on siis nyt käyty ensimmäinen kierros. Koordinaattorien puheenvuorot on nyt siis kuultu. Ja nyt eh, haluaisin, että herra komission jäsen käyttää nyt puheenvuoron. Ja sen ovat sitten vuorossa muut parlamentin jäsenet. Uh, thank you very much indeed. I would like to... Kiitoksia kovasti. Monet koordinaattorit ottivat päällekkäisiä kysymyksiä esiin. Esimerkiksi antibioottiresistenssin tai T-tipin tai glyfosaatit. Joten ensin lähden liikkeelle yleiseltä tasolta ja sitten pureudun spesifimpiin kysymyksiin, joita tällä esitettiin. Ensinnäkin siis antibioottiresistenssi. Kuten tiedätte, oikein hyvinkin henkilökohtaisesti haluan, että tässä käsitellään sekä ihmisten että eläinten käyttämiä antibiootteja ja olen valmis tässä kuulemaan sekä näitä kahta tahoa, lääkäreitä näiltä aloilta, mutta myös ympäristöalan edustajia. Tähän liittyy eri komponentteja, eri elementtejä. Tällä mainittiin antibioottien väärinkäyttö tai liiallinen käyttö ihmisillä Tämä on aivan oikein, mutta olemme nähneet suuria muutoksia joissakin maissa. Meillä on kartoitettu sitä, miten ihmiset käyttävät antibiootteja liikaa, mutta täytyy pitää mielessä antibioottien käyttömahdollisuus myös eläinlääkinnän puolella. Ja oma kantani tällä hetkellä on, että meillä olisi tällainen foorumi, jossa kokoontuisivat eri alojen asiantuntijat. Ja oli hienoa käydä Alankomaiden järjestämässä konferenssissa oli mukana oli eri tahoja. Terveys- ja ympäristöministerit olivat paikalla. Tämä oli ensimmäinen kerta ikinä, kun käytettiin tällaista monialaista lähestymistapaa tässä asiassa. Ja Yhdistetyn voimat. Totta kai tässä pitää lähestyä asiaa tieteellisesti. Tästä olen täysin yhtä mieltä herra Dassin kanssa. Hän puhui tieteellisestä näytöstä. Tarvitsemme yhteisiä menetelmiä, joiden kautta voidaan laskea molemmilla aloilla antibioottien käyttöä, ylikäyttöä ja niin täytyy olla yhteinen valvonta- ja jäljitettävyysjärjestelmä niin, että voimme parantaa eh, er, lääkerehu ja eläinlääkintäalan lainsäädäntöä ja päästä kohti varovaisempaa antibioottien käyttöä ihmisten parissa. Meillä on antibioottiresistenssi toimintasuunnitelma, se on mm, loppumassa ja me esittelemme kesäkuun lopussa sitten tulevia askeleita ja neuvoston, neuvostolta on tuossa päätelmät. Ja nyt olisi hyvä mahdollisuus tarkastella EUta paikkana, jossa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla valvoa antibioottien käyttöä. Totta kai täytyy kiinnittää huomiota myös ympäristökysymyksiin. Joskus tuotetaan lääkerehua, tässäkin hyvin tarkkaan pitää katsoa, miten ympäristöasioita tarkastellaan ja valvotaan. Ja kolmasen maiden suhteen tiedän, että että nämä antibioottiresistenssikysymykset ovat kansainvälisiä. Niihin täytyy kiinnittää huomiota myös kansainvälisessä yhteydessä. Kävin Kiinassa ja otin nämä asiat viranomaisten kanssa tuolla esille, samoin Brasiliassa ja Yhdysvalloissa. Yhdysvaltojen kanssa pitäisi TTIP-sopimuksen puitteissa kannustaa Yhdysvaltoja aktiivisuuteen tässä asiassa ja osoittaa, että EU ja Yhdysvallat toimivat näissä kysymyksissä aktiivisesti yleisesti ottaen. Seuraan eläinlääkintäalan keskusteluja ja lääkerehuasioita. ja haluamme parantaa Alueen välistä vuoropuhelua jäsenvaltioissa. Ja haluamme verkostoitua jäsenvaltioiden kanssa niin, että tutkimusta ja innovointia uusien antibioottien kohdalla voidaan tehostaa ja saada aikaan voimakkaampaa kansainvälistä toimintaa. Kun sitten puhumme TTIPistä, Voin vahvistaa sen, että terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden neuvotteluluku edistyy hyvin. Meidän perusperiaatteemme ovat sellaiset, että ne saavat suojelua, ne turvataan. Ja TTIPin kautta voidaan saada maataloustuotteille entistä paremmat kaupankäyntimahdollisuudet puitteet. Tiedätte, että TTIPissä ei käsitellä elintarviketurvallisuusstandardeja. Tähän emme ole vielä valmiita. Vielä kerran, emme ole valmiita. Eli on aivan selvää, että meidän on pidettävä kiinni omista elintarviketurvallisuusstandardeistamme, omista valvonta- ja lainsäädäntövälineistämme. Ja nyt voimme itse vahvistaa omaa kapasiteettia näissä kysymyksissä, mutta emme ole vielä valmiita keskustelemaan aiheesta Yhdysvaltojen kanssa. Meidän kannaltamme on hyvin tärkeää ymmärtää kaikkein tärkeät kysymykset, joiden kautta Yhdysvaltoja kannustetaan hyväksymään EU yhtenä yksikkönä. Ja terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteet, ne voivat olla yksi asia tässä. Tällä hetkellä tilanne on hyvin epätasapainoinen. Yhdysvallat voivat tuoda tuotteitaan kaikkialle EU-hun, kaikkiin 28 jäsenvaltioon, mutta me emme ole samassa asemassa Irlanti, Liettua voivat viedä naudanliha, mutta monet muut maat eivät. Ja tällainen asymmetria on hyvin vaarallista meille. Sitten konkreettiset kysymykset TTIPin puitteissa, kuten simpukat ja, ja luujauho. Ensin siis simpukkoiden tuotantojärjestelmät ja siihen liittyvät elintarviketurvallisuusstandardit, niiden pitää olla samanarvoisia. Ja on tärkeää toimia vastavuoroisesti. Eli tässä ei katsota vain meidän asemamme, vaan pyritään vastavuoroisuuteen ja siihen, että kumpikin osapuoli voivat, voi tuoda ja viedä äyriäistuotteita. Sitten maito. Nyt Ranska, Irlanti ja Alankomaat ovat lähteneet kolme, kolme, nämä kolme maata ovat lähteneet pilottihankkeeseen Yhdysvaltojen viranomaisten suuntaan. odotamme tässä nyt tuloksia. Odotamme viranomaiselta tietoa siitä, miten asia edistyy ja Yhdysvallat kyllä tiedostavat, että asia meitä kiinnostaa. Olen ottanut nämä kysymykset Yhdysvaltojen maatalousministerin kanssa esille käydessäni syyskuussa 2015 Yhdysvalloissa. Tulemme vastaisuudessakin ottamaan nämä asiat esille Yhdysvaltojen kanssa. Mutta vastavuoroisuus ja tasa-arvoisuus on tässä näissä sääntelykysymyksissä hyvin tärkeitä kummallekin osapuolelle. Sitten täällä puhuttiin taudin taudinpurkauksesta. Tällä hetkellä tapaan italialaisia ja ranskalaisministereitä valvoakseni tilanteen kehittymistä ja sitä, mitä tapahtuu Italiassa. Tiedetään, että heillä on ongelmia Apulian alueella. He eivät enää sovella tiettyjä EUn säännöksiä. Odotamme tässä asiassa EUn tuomioistuimen tuomiota muutaman kuukauden kuluessa. Vuoden 2015 raportti puhuu ainoastaan Apulian ja Korsikan alueen tapauksista, samoin Provencen alueen tapauksista me pyrimme aina ottamaan taudin kuuluun ja leviämisen huomioon ja estämään ainakin taudin leviämisen muualle koko EUn nimissä ja etujen mukaisesti. Olen ehdottanut korkean tason koko, kokousta, jossa mukana olisivat Välimeren alueen maat – Sloveniasta, Ranskaan, Espanjan, Maltaan ja niin edelleen, jossa katsottaisiin sitä, miten Xylellä taudinpurkaukseen voidaan pureutua. Mutta nyt odotamme siis EUn e tuomioistuimen päätöstä tässä asiassa, joka on lopputuloksen kannalta hyvin tärkeä. Sitten täällä mainittiin vielä glyfosaattikysymykset. Toteaisin, no, herra Häusling mainitsi EFSAn kemikaaliviraston. Meillä on yhteinen torjunta-aineiden käytön valvontakomitea. Ja toinenkin komitea on puhunut glyfosaattien käytöstä ja tässä näkemykset erosivat toisistaan. Jos on seitsemän kansallista tahoa, niillä kaikilla on erilainen lähestymistapa. On sanottu, että glyfosaatit todennäköisesti ovat syöpää aiheuttavia, mutta tiedämme, että monet elimet ovat antaneet asiasta erilaisen kannan eikä mitenkään teollisuuden vaikuttamana, kuten usein tavataan sanoa. Mutta kun otetaan huomioon nykyinen hankala tilanne, niin olen valmis arvioimaan sitä, miten valvonta- ja arviointijärjestelmiä voitaisiin, järjestelmiämme voitaisiin saada entistä avoimemmiksi sellaisiksi, että tutkimuksia julkaistaan, kun ne tulevat teollisuuden puolesta, mutta me tarvitsemme luottamusta. Muuten Euroopan tasolla tulee olemaan hyvin hankala hallinnoida tilannetta, jossa toimitaan pelkästään tieteellisen näytön perusteella. kun olemme keskustelleet asiasta jäsenvaltioiden kanssa, niin tiedämme, että pysyvän komitean näkemykset vaihtelevat jäsenvaltiosta toiseen. Emmekä me voi mennä eteenpäin ilman jäsenvaltioiden kantoja. Tässä vastuuta pitää jakaa. Tarvitaan yhteinen, ymmärrettävä kanta, joka kattaa kaikki jäsenvaltiomme ja tarvitsemme laajaa konsensusta tässä glyfosaattiasiassa. Kaikki myös tiedämme, että EFSA on ilmaissut mielipiteensä siitä, että tietyt muut aineet ovat haitallisia – Ja on kaksi ainetta, jotka olen valmis mahdollisesti kieltämään. On katsottava ja käytettävä erilaisia lähestymistapoja, mutta tärkeintä on, ymmärtää, että tarvitaan jäsenvaltioiden yhteinen kanta. Komissiota ei saa jättää asiassa yksin. Näin ei voida toimia, vaan on ymmärrettävä. Siis haluan tämän saman mainita Euroopan parlamentin glyfosaatti päätösasemasta. Tarvitaan kuitenkin siis tiukkaa tieteellistä lähestymistapaa. Ja sitten vielä valkuaisaine, prote, proteiinikysymykset. Tässäkin aiomme tarkastella mahdollisia ratkaisuehdotuksia. Sitten täällä puhuttiin vielä eläinten, eläintaudeista ja budjetista. Tämä 2,8 miljardia, josta täällä puhuttiin, ei ole totta mutta meillä on vain 140 miljoonaa euroa seitsemälle vuodelle, 20 miljoonaa per vuosi. Ja tämä kattaa myös terveys- ja kasvinsuojelutoimenpiteiden kiireelliset tilanteet. On katsottava myös vakuutusasioita, niistä keskusteltiin ja mm, suhtautuminen on aika kielteistä. Tällaisten järjestelmien käyttöönotto näyttää olevan varsin hankalaa. Sitten kun puhutaan yleisesti eläinten hyvinvoinnista, mainitsitte eläinten viennin kolmansiin maihin ja ongelmat, joita liittyy eläinten hyvinvointinormeihin – Näistä sovitaan WHOn tasolla, maailman terveysjärjestön tasolla, mutta myös VTOssa, maailman kauppajärjestössä. Me olemme valmiita kommunikoimaan tässä kolmansien maiden kanssa, esimerkiksi naudanlihan suhteen Brasilian kanssa. Seuraamme hyvin tarkkaan eläinten hyvinvointikysymyksiä. Olemme lähettäneet tarkastajiamme kolmansiin maihin ja katsotaan, miten siellä näitä normeja noudatetaan. Aina kun keskustelemme näistä asioista kolmansien maiden kanssa, niin eläinten hyvinvointikysymykset otetaan esiin, mutta ei ole meidän asiamme kieltää vientiä kolmansiin maihin siinä muodossa, kun täällä tänään ehdotettiin, koska tällaisten kieltojen käyttäminen näissä tilanteissa olisi hyvin hankalaa. Kiitos. Ja nyt kysymykset muilta valiokunnan jäseniltä. 20 jäsentä on pyytänyt puheenvuoron. Ehdotan, että jokainen saa puheaikaa yhden minuutin. Haluaisin myöskin toivottaa tervetulleeksi herra Dantainin vieraat. Täällä on, on luokkaerästä koulusta, Chamberista. On mukavaa, että vieraamme voivat seurata keskustelua näin tärkeistä kysymyksistä. Tässä on kysymys muun muassa elintarviketurvallisuudesta. Ja nyt Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin esittää kaksi yksityiskohtaisempaa kysymystä. Haluaisin myös täsmälliset vastaukset komissaarilta, jos mahdollista. Kun todetaan, kun juuri todettiin, että EUn tuomioistuimessa on vielä päätös vireillä niistä toimista, jotka liittyvät puljan Xylella-tapaukseen, ja kun meillä on useita me, olemme esittäneet useita epäilyksiä näiden bakteerien vaikutuksista kasviin, niin olisi hyvä, jos komissio voisi tehdä direktiivin 29.2000 mukaisia järkeviä päätöksiä ennen kuin lähdetään rikkomusmenettelyihin Italiaa Italia vastaan. Ja on hyvä, että pyydetään eh, elinkeinoelämää julkaisemaan tietoja tutkimuksista. Haluaisin kuitenkin vielä enemmän. Halua, kun puhutaan asetuksen 10, 2009 eh, asetuksen artiklasta 10 siinä, eh, sen mukaan on otettava huomioon suuren yleisen edut ja EFSAnkin tutkimuksista tulisi julkaista kaikki tiedot. Ja tämä on toiveeni. Kiitos. Ja voitte nähdä tuolta taululta puheaikanne ja pyydänkin, että noudatatte minuutin puheaikaa. Herra Artus. Vistos. Kiitos komission jäsen. Haluaisin puhua eräästä petoksesta. Nimittäin eilisen päivän aikanakin jo tätä asiaa käsiteltiin valiokunnassa EUn tulevasta hunajasta 29 prosenttia on väärennettyä. Ja minusta merkintä on asia, jossa pitäisi tapahtua muutoksia. Tällä hetkellä merkinnässä täytyy olla merkintä vain, että tuote on joko EU-sta tai EUn ulkopuolelta, silloin kun kysymys on hunajan sekoituksesta, ja tämä ei ole riittävä. Tiedän, että tämä merkitsee sitä, että pitäisi muuttaa hunajaa koskevaa direktiiviä, ja pyytäisikin, että jokainen valiokunnan jäsen ilmoittaisi ja antaisi ymmärtää, että tukee sitä, että Euroopan parlamentti itse – oma-aloitteisesti ryhtyisi laatimaan mietintöä tästä aiheesta, koska tämä on todella tärkeä ongelma ja tähän, tällä alueella täytyy ryhtyä toimiin. Kiitos. Voorzitter, dank u wel. Commissaris, dank dat u aanwezig bent. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja ja kiitoksia komissaari teille, että olette paikalla. Esityksessänne sanoitte, että täytyy korostaa ennaltaehkäisyä ja hollantilaisten viljelijöiden puolesta haluaisin minäkin korostan tätä syöpien korkeaa lukumäärää Euroopassa. On erittäin tärkeää, että vuoden 2005 yleistä kieltoa laajennettaisiin niin pitkälle kuin mahdollista. Oletteko te valmis tekemään yhteistyötä Vellan kanssa, kolleganne Vellan kanssa, jotta saadaan myös riittävät rahalliset resurssit siihen, että jäsenvaltiot saavat riittävästi tukea ja että ne henkilöt, jotka tekevät työtä maaseutualueella, voi, saavat tuen sen, si, siinä, että tämä karsinogeeninen aine saadaan pois käytöstä. Tämä on erittäin tärkeää maaseudun kannalta ja erittäin tärkeää 2020-strategian kannalta. Ja kun puhutaan tästä asbestiongelmasta muun muassa maatilarakennuksissa, niin se on kyllä tärkeää saada pois. Me olemme tehneet paljon työtä yhdessä ja varmasti pääsemme eteenpäin jatkossakin. Puheenjohtaja, Kiitoksia herra komission jäsen. Kiitos siitä, että meillä on nyt mahdollisuus esittää teille kysymyksiä. Kiitos siitä, että harjoitatte yhteistyötä valiokunnan jäsenten ja parlamentin kanssa. Minulla on monia kysymyksiä. Puola, Liettua ja Baltian maat yleisesti ovat kärsineet afrikkalaisesta sikarutosta. Liettualaiset viljelijät ja ihmiset, jotka asuvat maaseudulla, kysyvät meiltä kokouksissa, milloin tilanne tulee muuttumaan, koska on sikoja, jotka ovat saaneet tartunnan. Ja nyt kysytään, milloin nämä henkilöt voivat itse saada tilaisuuden, mahdollisuuden kasvattaa itse sikoja. Tehän tiedätte, että meillä ei ole liittävää elintarvikkeiden laatua ja eläinten hyvinvoinnin standardia, jos ei meillä ole riittävää rahoitusta tähän valiokuntaan käsitellyt asiaa. Olemme lähteneet kirjeen puheenjohtaja Junckerille ja olemme maininneet sen, että tilanne on erittäin vaikea. Mitä me voimme tehdä, jotta tämä ongelma ratkaistaan? Ja, vielen Dank. Zwei kurze Nachfragen, Herr Kommissar. Kiitos. Vielä kaksi kysymystä komissaarille. Ensinnäkin glyfosaateista. Tässä pitäisi kieltää neuvostossa äänestyksessä tyhjän äänestäminen. Tämä lykkää päätösten tekemistä. Sitten vientikielto Venäjän osalta on hyvä, että tässä pyritään löytämään rakentavia ratkaisuja. Ja yksi estehän tässä on edelleen tämä musta lista. Olisi hyvä, että EU ja Venäjän maatalousministeri katsoisivat asiaa. Pan poseł Andriu. Andrieu. Oui, merci, monsieur président. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia komissarille, että olette tullut, tullut paikalle kun ajattelen, ajatellaan hevi- ja viinin tuottajia, niin meiltä kyllä puuttuu asetuksista harmonisaatiota, kun puhutaan kasvinsuojeluaineiden käytöstä, ja se vääristää kilpailua. Ja haluaisin tietää, miten te aiotte korjata tätä tilannetta? Onko teillä ehdotuksia, kun puhutaan sitten eläintautien kontrollista, niin tarvitaan kyllä enemmän tukea. Esimerkiksi tämä lintuinfluenssa on ollut ongelma ja Ranskan hallituksen toimet ovat olleet erittäin tärkeitä paikallisesti, mutta, miten, mutta tarvitsemme mm, apua ja välineitä myös laajemmin. Esimerkiksi mm, kun ajatellaan sitä, minkälainen vaikutus tällä on esimerkiksi taloudellisesti koko alueelle, niin tällainen eläinlääketieteellinen kriisi on erittäin hankala asia koko alueen taloudelle. Haluaisin tietää, olisiko teillä jonkinlaisia keinoja, jotka, joita voidaan soveltaa juuri tällaisessa kriisissä? Kiitokset puheenvuorosta, herra komission jäsen tehän olette komission, joka vastaa äh, terveydestä ja turvallisuudesta ja myöskin siis eläinten suojelusta. Ja siksi siis me oletammekin, että te huolehditte kuluttajien ja eläinten terveydestä ja nimenomaan TTIP ja glyfosaatti kysymyksessä otatte lähtökohdaksi äh, varovaisuusperiaatteen. Minulla olisi pari kysymystä, jotka itse asiassa koskevat aivan muita aiheita. Toisaalta tätä äh, hevosen verta. Tehän tiedätte, että tammojen verta tuodaan yhä suuressa määrin ja tämä ei aina vastaa eläintensuojelun määräyksiä, ja minä haluaisin tietää, komission vuosien ja suunnitellut asia, että me viimeinkin tällä alueella ryhtäisiin toimiin, että komissio tekisi selväksi sen, että veri arvioidaan samalla tavalla kuin, tavoin kuin liha, että kysymys on eläinten suojelusta. Ja sitten haluaisin kysyä, miten jatkuu hevosten kastroiminen, eli se, että lopetettaisiin kastroin, kastraatio ilman puudutusta. Onko olemassa mitään käytännön suunnitelmaa, vaan siis todellakin käytännön ohjelmaa, jossa tämä pannaan toimeen? Kaputo. Si, grazie. Kiitos puheenjohtaja. Oikein nopeasti. Täällä on lasara uhkaa jo kohta heilua. Ensinnäkin antibioottiresistenssi. Ehkäpä komission jäsen ei kuullut erään kollegan esittämää kysymystä siitä, aiotaanko laatia jonkinlainen luettelo antibiooteista, joka koskee vain ihmisten ravintoa. Sitten glyfosaatit. Täällä on sanottu monen kertaan ja tekin sanoitte, että tähän tarvitaan neuvoston tuki, mutta monet maat, kuten Ranska, Alankomaat ja Ruotsi, ovat antaneet oman kielteisnäkemyksensä. Eikö tästä pitäisi noudattaa varovaisuusperiaatetta, koska on myös tieteellistä näyttöä, jotka osoittavat, että aina on haitallinen. Sitten lopuksi Sylellä. Sylellän osalta tieteellinen näyttö sitä on. Sanoit, että uusia tautipesäkkeitä ei ole löydetty. Eikö olisi hyvä, että nyt voitaisiin antaa sitten lupia alkaa istuttaa uusia olvipuita näille tietyille alueille? Herr Kommissar, vielen herzlichen Dank. Herra komission kiitos siitä, että olette täällä tänään. Tähän puhuitte siitä, että edelleen kehitetään maataloutta. Minä uskonkin, että maatalous on hyvällä tiellä ja se toimiikin kestävästi tällä tavalla niin, että syntyy korkea, arvokkaita, korkealaatuisia tuotteita. Elinkeinoturvallisuus on tässä hyvin keskeinen kysymys. Haluaisinkin kuulla, miten kloonattuista eläimistä lähtöisiin oleviin elintarvikkeisiin tullaan suhtautumaan. Ja sitten komissio ehkä suunnittelee toimenpiteitä, jotka liittyvät elintarvikkeiden tuhlaamiseen niin, että tämä loppuisi eläintaudeista. Minulla olisi tärkeää, että lintuinfluenssan ja, ja sikaruton lihan linnalla pidämme syömällä myöskin tuberkuloosia. Ja mitä tulee sitten mikrobiresistenssiin, haluaisin sanoa teille, että on tärkeää, että myöskin inhimillisten jättevesien käsittely pidetään mielessä, koska niissä on usein jäänteitä lääkkeistä ja hormoneista, jotka ovat peräisin ihmisten lääkityksestä, koska usein sairaaloissakaan ei ole kunnollisia jätevesien käsittelylaitoksia, joissa olisi esimerkiksi aktiivihiilifilttereitä ja muuta vastaavaa käsittelyä. Olisiko teillä tähän sanottavaa? Sebastian. Kiitos puheenjohtaja. Komission viime vuonna oli yli sata tapausta. Tiettyä tautia, musta täpätautia, osa niistä tuli Afrikasta ja yleensä jos tapauksia on yli viisi, pitää toimia, siis black spot-tauti. Mutta tässä tapauksessa ei tehty mitään. Eli aiotteko komission puolesta nyt toimia asiassa? Ja sitten toinen konkreettinen kysymys, uudet äh, kasvatustekniikat. Katsotaanko tässä GMOita vai ei? Tai ovatko nämä GMO-tekniikoita vai ei? Jotkut tahot sanovat, että kyllä, mutta jos ne ovat, niitä tulee käsitellä oikealla tai eri tavalla kuin perinteistä viljelyä. Tähän haluaisin saada selkeyttä. gospodine predsjednie gospodine povjerenie europski euroopan parlamentti on asetuksen, joka koskee yksi kaksi yhdeksän vuodelta kaksituhatta kolme eh, säädöstä siis eh, hylännyt jäsenvaltiot voivat tietyillä alueilla kieltää kenesti muutetut organismit, niiden käytön elintarvikkeissa parlamentin jäsenet olivat tyytyväisiä esitykseen, koska niiden mielestä tämä geneettisesti muutettujen organismien kysymys on ongelmallinen, Euroopan unionissa ei ole olemassa yhteistä kantaa asiasta, jotkut ovat puolesta, jotkut ovat vastaan, ja edustajat ovat sitä mieltä, että esityksessä ei ole voitu esittää sitä, että jäsenvaltiot voisivat itse päättää siitä, miten GMOn käyttö on mahdollista tai kielletään, eikä myöskään selvää se, miten tämä vaikuttaisi sisämarkkinoihin ja vapaaseen tavaroiden liikkuvuuteen. Siksi odotammekin, että tulee uusi esitys komissiolta. Haluamme tietää, milloin komissio aikoo tehdä uuden esityksen. Ja on kysymys 150 alueesta ja 450 000 alueellisesta hallintoelimestä, jotka ovat todenneet, että ne ovat vapaita geneettisesti muutetusta organismista ja haluamme tietää, milloin jäsenvaltiot ovat vasta päättää asiasta. Dank u wel, voorzitter. Uh, helaas kon vanmorgen uh, niet bij een Kiitoksia kovasti, puheenjohtaja. Tänään hän aamulla puhuttiin eläinten hyvinvoinnista. Komissaari ei tuossa keskustelussa ollut paikalla, mutta Belgian, Ruotsin, Saksan ja Hollannin taholta tehtiin todellinen sitoumus parantaa eläinten hyvinvointia. Haluamme todellisen strategian tätä varten. Nämä maat haluavat jotain, mikä menee paljon paljon pidemmälle kuin mitä tällä hetkellä komissio ehdottaa koska tällä hetkellä hän komissio rajoittuu keskustelemaan sidosryhmien kanssa, järjestää kuulemistilaisuuksia eläinten terveyden alalta. Kyllä aika suuri kuilu valitsee sen välillä, mitä kenttä haluaa ja mitä komissio tekee. Mitä me parlamenttina voimme tehdä voidaksemme Äh, saada komission ja neuvoston sitoutumaan tähän asiaan. Ihmiset puhuvat tasaisesta pelikentästä eläinten terveyden, ter, terveysasioissa, mutta kyllä meidän täytyy puhua esimerkiksi sellaisten tuotteiden tuontikielosta, jotka eivät meidän standardejamme äh, vastaa. Me emme halua kompromettoida omia normejamme, mutta mitäpä jos me itse käytämme erilaisia torjunta-aineita ja muita kiellettyjä aineita esimerkiksi karjan kasvatuksessa, kanojen kasvatuksessa. Eli me itsekin teemme eläinten terveydelle haitallisia asioita. Aguilar. Gracias, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Kaksi konkreettista kysymystä komission jäsenelle. Miksi näin yksinkertainen menettely kuin se, että mm, tunnustetaan vastavuoroisesti, niin ei toimi Euroopassa? Ajatellaan, että tämä on todella yksinkertaista, mutta vastavuoroinen vuoroinen kasvinsuojelutoimenpiteiden tunnustaminen rekisteristä toiseen Euroopassa ei toimi. Mitä komissio aikoo tehdä, jotta tämä voisi olla tehokas ja hyödyllinen väline, jonka avulla eurooppalaiset viljelijät saavat käyttöönsä samat välineet oman, omien viljelystensä suojelemiseksi? Ja sitten toinen kysymys e, hormonihäiritsijöistä. Mikä tilanne on hyvin konkreettisesti komission jäsen? Mikä vaikutusten arvioinnin tilanne näiden hormonihäiritsijöiden osalta on, milloin tämä ollaan saattamassa päätöksen ja mikä on aikataulu konkreettiselle hormonihäiritsijöiden määrittelylle. Sitten liittyen siihen, mitä Sebastian sanoi, hän puhui tästä black spot taudista ja siitä, miten se tulee Afrikasta Eurooppaan. Me olemme Espanjassa tästä taudista hyvin huolissamme. Aikooko komissio puuttua Etelä-Afrikasta tulevaan tuo, tuontiin? Pan Buddha. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, după cum se poate observa, problemele din... Komission jäsen, kuten voitte nähdä, ongelmat maatalossa ovat monenlaisia Joidenkin niistä ratkaiseminen merkitsee myöskin sitä, että komission täytyy ryhtyä rahoituksellisiin ponnisteluihin, mutta jossakin tapauksessa on kysymys vain siitä, että päästään eroon hallinnollisista rasitteista. Romaniassa sianlihasektori on kohtaamassa suuria ongelmia, ei pelkästään Venäjän kauppasaaran vuoksi, vaan myös siksi, että myydään eläviä eläimiä Euroopan unionissa. Tämä on mahdollista kolmansien maiden kanssa vuodesta 2013 lähtien. Se ei ole kuitenkaan mahdollista Euroopan unionin sisällä. Ei edes silloin, kun vuonna 2007, kun Romaniassa todettiin, että oli sikarottotapauksia, mutta joka tapauksessa romanin veronomaiset tekivät kaikkensa varmistaakseen elintarviketurvallisuuden ja eläinten hyvinvoinnin. Tiedän, että olette käynyt keskustelua tammikuussa Romanian maatalousministerin kanssa ja totesitte silloin, että tuli sitten vapauttamaan tämän äh, kaupankäynnin äh, elävillä eläim, eläimillä. Onko tällä kalenteria tälle ratkaisulle? Dziękuję. Pan poseł Dante, bardzo proszę. Dante. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia komissiolle. Kysyn lyhyen kysymyksen. Miten selitämme suurelle yleisölle sen, että Euroopan unionin politiikka voi sallia sen, että yhdessä maassa kielletään jokin kasvintorjunta-aine, mutta sitten luomutuotannossa toisessa maassa se hyväksytään, siis edellisessä hylättiin, kiellettiin. Pani poseł moi. Moi. Grazie. Allora, eh, signor commissario. Eh, Kiitos. Kiitos, hyvä komission jäsen Puhuisin glyfosaateista. Ja haluaisin kysyä maatalousvaliokunnan tai ainakin omissa nimissäni, niin onko mahdollista, että ennen kuin komissio ottaa tähän asian lopullista kantaa, niin olisiko mahdollista toteuttaa vakavasti otettava tieteellinen tutkimus? Sanoit aikaisemmin, että glyfosaatin tulevat, tuleville luville pitää saada ensin tieteellistä tietoa. Eli olisiko mahdollista teettää tutkimus EU-ssa niin, että tällaista vakavasti otettavaa tieteellistä tietoa todella saataisiin? Tietääkseni EFSAn näkemys, johon komission tekstiluonnos pohjautuu, käsitteli vain kuutta tutkimusta, jotka olivat tämän alan glyfosaat ammattitoimijoiden rahoittamia ja osa näistä ei ollut edes julkisia. Eli miten voidaan pitää tällaisia tietoja vakavasti otettavana? Tietoja, joita komissio käyttää ehdotuksensa perusteeksi, jotta se voisi antaa jälleen luvan näille tuotteille 15 vuodeksi. Kansainvälinen syöpä tutkimusjärjestö kuitenkin on osoittanut, että tämä kemiallinen aine aiheuttaa kromosomia ja DNA-vaurioita ihmisen soluissa. Haluaisin, että komission luonnos tai lopputeksti ottaisi huomioon ei pelkästään EFSAn lausunnon, jota en pidä kyllin tieteellisenä koska siinä katsotaan vain tiettyjä tutkimuksia, ei pohjauduta vakavasti otettavaan tietoon, eikä näin siis suojella oikealla tavalla kansalaisten terveyttä. Takkula. Uh, Kiitos puheenjohtaja komission viime viikolla 5000 viljelijää osoitti mieltään Helsingissä heikon taloustilanteen vuoksi maanviljelyssä, niin kuin tiedätte, Suomessa on ollut pitkät kauppasuhteet Venäjän kanssa, etenkin eh, maitotuotteiden alueella. Minun kysymykseni teille on, herra komission jäsen, mitä pääosasto, terveydenhuollon pääosasto tekee helpottaakseen eh, niitä niiden tuotteiden prosessoinnista, jotka eivät ole Venäjän kauppasaatolistalla, niin kuin laktoosittomat maitotuotteet. Sitten kysymys äh, laadin viennistä Venäjälle. Tämä äh, taas johtuu siitä, että on gradually ease the Russian restrictions to European äh, pääosaston kiistasta, joka liittyy Venäjään. Pani poseł Madines, pani prezydent, bardzo proszę. Um, Kiitoksia. <clears throat> Kaksi kysymystä. Kukaan ei ole maininnut täällä viljelijöiden ja heidän perheidensä hyvinvointia ja ehkäpä niin se on kyllä minulle huolenaihe. Mielenterveysasiat, hyvinvointi, työ, turvallisuus, onnettomuudet, joista viljelijät kärsivät, kun tuottavat meidän ruokaamme. Ja minä tuen kaikkia, mitä te teette tämän asian tiimoilta. Sitten hevosen liha. Tilanne on aika omituinen, kun Euroopan unioni tuo Meksikosta ja Kanadasta hevosen lihaa. Ja täytyy vain osoittaa, että kuusi kuukautta ennen teurastamista eläimen lääkintähistoria on ollut kunnossa, mutta meillä Euroopassa vaatimukset ovat paljon tiukemmat. Ja niinpä on useita hevosia, joita ei voida panna elintarvikeketjuun, vaan se menee huk- liha menee hukkaan. Meillä on myös muita tällaisia terveysnormeja. Oletteko te tietoinen tästä asiasta? Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Nie zgłasza się pan posłek. Niin. Meillä on nyt vielä yksi puheenvuoro. Herra Ek. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos komission jäsen. Oikeastaan kaniini, kanit olisi pitänyt myös ottaa esille keskustelussa, mutta sitä oikeastaan puhuttiin tarpeeksi jo viime viikolla Strasburgissa. Siksi eräs toinen asia. Kysymys on siis terveydestä, myös ihmisten terveydestä. Oletteko te jossakin vaiheessa pohtinut sitä, miten voimakkaasti eläinten, ystävien eläinten suojelujen terveyteen vaikuttaa se, mitä tapahtuu maataloudessa. Mitä viime viikolla minä toin mukana valokuvia pienen nimittäin äh, voin sanoa, että internet on siunaus, mutta myös kirous samaan aikaan, koska kaikki sikamaisuudet, mitä tapahtuu, ne ovat kolmessa neljässä tunnissa internetissä. Ja voin sanoa omien kokemustani pohjalta, että on satoja tuhansia ihmisiä, jotka ovat henkisesti romahduksen partaalla siksi, että he viikosta toiseen näkevät, mitä tapahtuu. He ovat jotkut heistä äh, lääkärin hoidossa. Ja tämähän liittyy teidän toiminta-alueenne, nimittäin äh, kansanterveys. Ja tämä on asia, jota komission tulisi jossakin vaiheessa myöskin pohtia. No niin. Aamu Päivällä Flanagan ei puhunut, mutta ehkä hän nyt haluaa käyttää puheenvuoron. Minä halusin nyt tässä hiukan tehdä parannuksen. No niin, On no kaikki, jotka halusivat käyttää puheenvuoron, nyt käytän puheenvuoron ja ainakin puheenvuoron teille, herra komissio, ensin. Olkaa hyvä. Okay, may I start with question of uh, niin, ensinnäkin Amatolle sanon, että kiitän ensinnäkin kysymyksestänne. Kuten tiedätte, niin Kaputokin esitti kysymyksen, joka on samankaltainen. Kyllä, teillä. Meillä on ö, tieteellisesti ö, perusteltuja argumentteja, jotka ovat myös EFSAn esittämiä. Tämä on ihan päivän selvää. Pyydän, että te luette nämä EFSAn lausunnot ja keskustelette niistä, koska meidän lainsäädäntömme, lainsäädäntömme on kirjattu tämä tieteellinen toimielin EFSA, ja sen ohjeita minun täytyy noudattaa. Ja EFSA, minun täytyy kunnioittaa perussopimusta myös Euroopan parlamentin ja neuvoston tulisi näin tehdä. He ovat itse tämän oikeudellisen puitteiston perustaneet. Olemme päättäneet, ketkä ovat vastuussa tieteellisestä riskien arvioinnista ja tiedosta. Kun puhutaan riskien arvioinnista, joka liittyy esimerkiksi torjunta-aineisiin, niin se on EFSAn heiniä. EFSA on vastuussa näiden riskianalyysien tekemisestä ja Xylella kysymyksessäkin me noudatamme, me kuunta, noudatamme tieteellistä mielipidettä ja otamme tieteellisen näytön huomioon. Ja aina kehotamme tietysti EFSAa tutkimaan asiaa ja antamaan uutta tietoa, jos sellaista tulee. Jos teillä on jotain uutta materiaalia, niin esittäkää se meille ja me lähetämme tämän materiaalin EFSAan niin, että EFSA voi sitä arvioida. Minulla on vain yksi vastuuasiani josta voin keskustella, ja te, se, on EFSAn, se perustuu EFSAn lausuntoon. Te, jos te ette luota EFSAan, niin sitten teidän täytyy ehdottaa jotain muuta lainsäädäntöä. Mutta tämä on kyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston käsissä. Ei voida sanoa, että emme luota EFSAan ja miten me voimme sitten enää seurata näitä riskien arviointikysymyksiä? Koska me joudumme noudattamaan EU-oikeuteen kirjattuja menettelyitä. Ei minulla ole oikeutta rikkoa lakia. Me olemme valmiita kyllä noudattamaan EFSAn ää, mielipidettä ja lausuntoja. Ja kun ää, komissio on tehnyt näitä tarkastuksia Italiassa ja Ranskassa, niin me olemme nimenomaan valvoneet sitä, miten Euroopan unionin lainsäädäntöä tällaisissa kiireellisissä asioissa on noudatettu. Kun tulee tämä Apulian alue, kun puhutaan tästä Apulian alueesta, niin kyllä meidän täytyy varmasti vain katsoa ja odotella, mitä tapahtuu. Mutta me olemme valmiit noudattamaan omia tai meidän täytyy noudattaa omia sääntöjämme tiukasti. Niin, komissio on avoin harkitsemaan mitä tahansa tieteellisesti perusteltua ehdotusta. Emme me vastusta tällaista. Minä olen valmis keskustelemaan teidän kanssanne näistä asioista yksityiskohtaisestikin. Sitten mitä tulee hunajan merkintöihin. Kuten tiedätte, niin tämä kuuluu DG Agrin tehtäväkenttään. Tämä ei oikeastaan kuulu minulle tämä hunajan merkintäasia, mutta minä kyllä mielelläni välitän teidän viestinne näistä, näistä merkintäasioista oikeaan osoitteeseen, kun nimenomaan puhutaan hunajasta. Sitten asbestikysymys. Kyllä, me teemme yhteistyötä komissaari Vellan kanssa. Ja me jatkammekin ö, yhteistyötä. Me tuemme kaikkia asioita, jotka liittyvät horisontti 2020 ja niin edespäin. Ö, asbesti kuuluu seuraamimme asioihin ja Jälleen kerran voin sanoa, että minä välitän tämän teidän viestinne komissaari Vellalle niin, että hän voi kertoa teille, missä tällä hetkellä mennään. Meidän tietysti täytyy tehdä yhteistyötä, koska asbesti ja ympäristöasiat ja syöpäasiat kyllä liittyvät toisiinsa. Sitten Afrikan sikaruttoon liittyen puhun liettua. Niin, kun me puhumme Afrikan sikarutosta ja siihen liittyvistä ongelmista, niin me jatkuvasti järjestämme erilaisia kokouksia, emmekä ainoastaan teknisellä tasolla, vaan myös korkealla tasolla. Jokin aika sitten järjestimme kokouksen Vilnassa. Siellä ministeristä, ministerit ja eläinlääkintäasiantuntijat useista jäsenvaltioista olivat läsnä, puhuivat monista asioista, muun muassa rahoituskysymyksestä, siitä miten tähän ongelmaan voidaan puuttua. Ja sitten Tallinnassa järjestimme kokouksen Latvia, Liettua, Viro, Puola, kaikkien näiden maiden ministerit olivat edustettuina ja me kutsuimme paikalle myös Romanian, Suomen, Slovakian ja Unkarin asiantuntijat. Meillä oli tiettyjä ongelmia rajoilla ja sen vuoksi me haluamme varoittaa niitä maita, joilla ei vielä ole tämänkaltaisia ongelmia, että on erittäin tärkeää, että ne alkavat, alkavat turvautua ennaltaehkäiseviin toimiin. Te mainitsitte rahoitusvälineet, haluan todeta, että nämä liittyvät nimenomaan ympiin ja Hogan on vastuussa YMP-asioista. Mitä tulee joustaviin toimiin ja niiden käyttöön ottoon, kun halutaan torjua Afrikan tai saada, päästä eroon afrikkalaisesta sikarutosta, niin me perustamme toimemme konkreettisiin tutkimuksiin tutkintoihin pikemminkin, joita on tehty paikan päällä. Ja me tällä hetkellä ähm, olemme hyväksyneet äh, suunnitelman A- ja B-vyöhykkeitä silmällä pitäen. Me olemme antaneet ohjeemme maatiloille ja jatkamme tätä myös syksyllä tätä toimintaamme. Aiomme järjestää mittavan kokouksen Puolassa. Puola on suostunut olemaan isäntämaana tällaiselle kokoukselle, joten jatkamme vielä ponnistuksiamme, jotta voimme auttaa viljelijöitä, kasvattajia ja ähm, teollisuuslaitoksia tässä ongelmassa. Mutta tärkeää on tietysti se, että villisikapopulaatio pidetään aisoissa. Siihen ongelmaan täytyy puuttua ja olemme valmiit niin tekemäänkin. Prosessia kuitenkin, äh, prosessi on kuitenkin hallussa. Tämä tilanne on hallinnassamme. Ja sitten Jaarille glyfosaateista ja Venäjän saarrosta, kauppasaarrosta ja tiettyjen ministereiden äh, mustasta, tai mustasta listasta, jolla on tiettyjä ministereitä. Niin, tällä hetkellä kun tapasin Venäjän edustajia viime viikolla, he ö, ähm, ovat valmiit ö, äh, val, valmistelemaan kattavammankin kokouksen, jossa voimme keskustella yksityiskohtaisemmin näistä asioista. Ja meillähän on tämä VTO kiista käsissämme tällä hetkellä. Olemme menossa eteenpäin sen parissa. Ja me odottelemme tällä hetkellä Ähm, ehdotusta siitä, koska tämä kokous voidaan järjestää, tämä laajamittaisempi kokous Venäjän viranomaisten kanssa. Te mainitsitte siis myös glyfosaatit ja äh, jäsenvaltioiden poissaolon. No, minä haluaisin kiinnittää huomioon vielä kertaalleen siihen, että jäsenvaltioiden täytyy olla edu, edustettuina pysyvien komiteoiden tasolla, ja me olemme valmiita kyllä ottamaan vaarin jäsenvaltioiden ehdotuksista. Muun muassa Hollanti on tehnyt sellaisen ehdotuksen, että ei otet, ryhdyttäisi tilapäisiin toimiin, vaan ö, tarkasteltaisiin ekan ö, tutkimustuloksia. No, monilla mailla on erilaisia ö, mielipiteitä tästä asiasta, mutta me olemme valmiit keskustelemaan näistä asioista, koska meillä on kyllä aikaa ja me kyllä turvaudumme varovaisuusperiaatteeseen. Me olemme valmiit tarkastelemaan sitä, miten voimme mennä eteenpäin tähän suuntaan. Haluaisin vielä kerran sanoa seuraavan asian koska useat parlamentin jäsenet esittivät kysymyksen, joka liittyy tällä hetkellä voimassa olevaan ää, asetukseen. Meidän ää, elinkeinoelämällämme on oikeus tehdä tutkimuksia, mutta elinkeinoelämällä on myös oma, omat luottamuksellisuussääntönsä, mutta minä olen valmis ehdottamaan näille elinkeinoelämän edustajille paljastamaan tietojaan ja uskon, että he suostuvat tähän. Minä olen valmis näin tekemään, mutta kuten mainitsin, niin tästä asiasta on kyllä ihan lainsäädäntöä. No, ehkä meidän täytyy pohtia sitä, miten voimme näihin ongelmakohtiin puuttua. Eli miten voimme pyytää elinkeinoelämää paljastamaan tällaisia tutkimuksia, koska on parempi luoda luottamusta kaikkien kesken. Andrew mainitsi lintuinfluenssan. Kyllä, me keskustelimme näistä ongelmista Ranskan ministerin kanssa. Ja tällä hetkellä kyse on ankoista ja hanhista, mutta myös kanoista. No, ankoilla ja hanhillahan ei ole samanlaisia infektiooireita. Tämä on tietysti globaali kysymys ja olemme valmiit pohtimaan sitä, miten mennään eteenpäin. Mutta uskon, että Ranskan viranomaiset ja komissio ovat jo saaneet aikaan hyvää yhteistyötä. Meillä on nämä viitelaboratoriot, jotka tutkivat lintuinfluenssaa. Niiden työ on korkeatasoista ja uskon, että Ranska onnistuu kitkemään tämän taudin infektoiduilta alueilta. Ja me olemme myös valmiit vierailemaan näillä alueilla ja pohtimaan, miten voimme tukea Ranskaa tässä taudin poisto ponnistuksessa. Some question, there is question about Kysymyksiä esitettiin sikojen kastroinnista ja hevosten vereen liittyvästä kysymyksestä. Kuten tiedätte, niin ää, äh, tiineenä olevien hevosten ää, äh, veri, verestä on äh, puhuttu paljonkin. On epäilty, että näitä eläimiä on kaltoinkohdeltu ei-EU-maissa – VTO-sääntöjen säännöt kuitenkin koskevat EU, ei-EU-maita ja me emme voi kolmansille maille sälyttää omia standardeja. Me Meidän täytyy keskustella näistä asioista kansainvälisellä tasolla ja tällä tavalla ehkä voimme parantaa hyvinvointistandardeja globaalisti. Kun puhutaan VTOn hy- hyvinvointistandardeista, niin niiden mukaan eläimiä voidaan käyttää tutkimuksessa ja koulutuksessa ja kattaa myös eläinten käytön. tutkimustarkoituksiin. Ja me olemme valmiit seuraamaan tätä tilannetta ja rohkaisemme maita noudattamaan VTOn normeja ja keskustelema, keskustelemaankin näistä. Sitten kun puhutaan urosikojen, karjojen kastroinnista, niin sääntöjen mukaan ilman anestesiaakin noin seitsemän päivää vanhat sieltä voidaan kastroida, mutta nyt me aiomme tutkiskella enemmän kaikkien sikojen anestesiametodeja. Ja toivomme, että tutkimuksen tulokset saadaan viimeistään vuonna 2017 helmikuussa ja silloin me voimme edistää näiden sikojen tuskatonta kastrointitoimintaa. Jotkut jäsenet esittivät kysymyksiä tästä muusta täplätautikysymyksestä. Niin, me olemme katsoneet, mitkä maat ovat ryhtyneet toimiin Etelä-Afrikan suhteen ja ovat ponnistelleet sen puolesta, että tautia ei tulisi Euroopan unioniin. Minä olen keskustellut Venäjä, Etelä-Afrikan kanssa kansainvälisen kasvinsuojelujärjestön tasolla. Ja tällä hetkellä pohdiskelemme sitä, miten voimme päästä eteenpäin niin, että voimme painostaa Etelä-Afrikkaa kiinnittämään huomiota tähän sitrushedelmien tautiin, tähän mustapilkkutautiin. Euroopan parlamentin jäsen Budaresk esitti kysymyksen Armenian sikojen tilanteesta. Meillähän on hyvää yhteistyötä Armenian kanssa ja me jatkuvasti edistymme tässä asiassa. Me jatkamme kahdenvälistä keskusteluamme ja olemme valmiit menemään eteenpäin. Garcia mainitsi nämä hormonihäiritsijät, eli hormonaaliset haitta-aineet. Tällä hetkellähän me, no, meillä on työasiakirja, joka sisältää hormonaalisia haitta-aineita koskevia kriteereitä VTOn mukaisesti, ja pohdimme pian, pian WHOn mm, ohjeiden mukaisesti, ja me olemme tällä hetkellä Ähm, odottelemassa äh, jäsenettyä keskustelua asiantuntijoiden kanssa. Toivottavasti lähikuukausina saamme jonkinlaisen äh, asiakirjan luonnoksen, jossa kuvataan näitä kriteerejä, jotka koskevat hormonallisia haitta-aineita ja joissa äh, noudatellaan siis WHOn määritelmiä. McKinnes esitti kysymyksen, joka liittyi viljelijöiden ja tuottajien terveyteen, myös mielenterveyteen. Kuten tiedätte, niin meillä on tällainen mielenterveysfoorumi ja haluaisin, ja haluaisin kiinnittää kyllä huomioon tähän ongelmaan – DG Santen kanssahan me keskustelemme siitä, miten voimme konkreettisemmin toimia ja pitää mielessämme maaseutualueiden tilanteen, erityisesti maaseudulla aluvien vanhempien ihmisten tilanteen. Ah, tietenkin on muistettava, kiinnostavaa tämä oli asia, joka liittyy Kanadasta, USAsta ja Meksikosta äh, <clears throat> tuotavaan hevosen lihaan. Me olemme järjestäneet Meksikon ja EUn äh, kanssa kokouksia ja tällä hetkellä on otettu käyttöön rajoittavia toimia, jotka liittyvät hevosen lihan tuontiin EU-hun ja me nyt seuraamme nyt tilanteen kehittymistä kentällä mitä tulee EUn ja Kanadan kysymyksiin, erityisesti näihin hevosiin, joita tuodaan ensin USAsta Kanadaan, niin niidenkin osalta me odottelemme yksityiskohtaisia keskusteluita. Ja kuten tiedätte, niin nimenomaan Meksikosta tuonti on kielletty, siis hevosten tuonti. Ja sitten yksi edustaja kysyi eläinten terveys hyvinvointistrategiasta. Agri-neuvostossa on käyty yksityiskohtaista keskustelua tästä asiasta. Se keskustelu, on keskusteltu muun muassa uudesta lainsäädännöstä ja siitä, miten voidaan saada aikaan uutta hyvinvointistrategiaa eläimille – Tällä hetkellä voimme julkaista eurobarometritietoja ja voimme toteuttaa kaikkia niitä toimia, jotka liittyvät aiempaan hyvinvointistrategian kahdeksan tointa on jo täytäntöönpantu ja meillä on etenemissuunnitelma siitä, miten voimme saattaa päätökseen kaikki velvoitteemme vuoteen 2017 mennessä. Ja toki me käymme myös sidosryhmien kanssa vuoropuhelua, mutta minun mielestäni on erittäin tärkeää, että saadaan aikaan tämä eläinten hyvinvointia koskeva foorumi. Se olisi erinomainen foorumi, jossa voitaisiin keskustella kaikista tähän asiaan liittyvistä kysymyksistä ja siitä, miten voidaan äh, saada uusi eh, hyvinvointistrategia. Ja ai niin, tästä foorumista puheen ollen eri sidosryhmillä on eri näkemyksiä, eli ei ole kauhean helppo sanoa, että kuva olisi yhteinen ja yhtenäinen, mutta minä olen valmis kutsumaan ne jäsenvaltiot keskustelemaan, jotka ovat innostuneita tästä foorumista. E- eli olen valmis mm, kutsumaan teidät perustamaan tällaisen foorumiin ja komissio on valmis helpottamaan tällaisen foorumin perustamista. Anteeksi nyt vaan, mutta aika rientää. Jos vielä vastaisin yhteen kysymykseen, nimittäin kysymykseen, joka liittyy GMO-hon. Komissio on jälleen kerran pahoillaan siitä, että Euroopan parlamentti torjui lainsäädäntöehdotuksemme. Meillä ei ole minkäänlaista B-suunnitelmaa. Meidän ehdotuksemme oli samankaltainen kuin viljelykysymyksissä, eli samankaltainen tilanne. Me ei, ihan samankaltainen kaltainen tilanne kuin ehdotuksessa, joka koski ruoan ja rehun GMO-kysymyksiä. Neuvosto on valmis keskustelemaan asiasta. Me odottelemme neuvostoon kantaa. Toivottavasti keskustelu jatkuu rakentavammalla tavalla. Täytyy pohtia, miten tämänhetkistä tilannetta voidaan parantaa, koska tällä hetkellähän Tilanne kuulostaa kuurojen vuoropuhelulta. Anteeksi nyt vaan, kun näin sanon. Olisi hyvä päästä eteenpäin. Olen kuitenkin todella pettynyt siihen, että Euroopan parlamentti torjui meidän ehdotuksemme. Ehdotuksemme, joka koski joka liittyy siihen, että, että myös jäsenvaltiot kantaisivat vastuun tästä asiasta. Dziękujemy takie życie, panie komisarzu. Kiitos komission jäsen. Tällaista elämä on. Kiitoksia näistä analyyseistä. Meillä oli mukavasti aikaa. Vahinkoittaa, että vasta lopussa otit esille tämän vaikean aiheen. Ehkä pitäisi lopuksi ottaa esille hauskempia asioita. Joka tapauksessa olemme erittäin tyytyväisiä. Keskustelu oli vakava, syvällinen ja kiitämme teitä ja toivotamme teille menestystä. Meillä on nyt vielä kaksi tärkeää asiaa, jotka täytyy ottaa esille valmistelutehtäviä ja sitten TTIP, joka on tärkeä kysymys, joka on myös teidän alueitanne. Ja kiitos teille, kiitos myös työntekijöille. Ja voimmekin päättää näin keskustelun tähän. Uskonkin, että olemme tässä täyttäneet odotukset, jotka koskevat tällaista jäseneltyä vuoropuhelua. Kiitos vielä kerran. czas nas pędzi. pan, czy pan... E... Aika rientää. Onko hänellä herra Jaar nyt valmis, jotta voimme siirtyäkin hänen kohtaansa? Blondu. Oh chodzi o to że komisja że parlament chce wyprzedzać. monivuotisen tarkistuksen valmistelu. Nythän on niin, että parlamentti on halunnut käsitellä komission esitystä jo etukäteen. Herra Olbricht ja Rova Tomaa budjettivaliokunnassa käsittelevät asiaa ja meidän tehtävänämme on laatia lausunto ja herra Jaar on tuon lausunnon laatija. Tämä on hyvin tärkeää. Me nimittäin haluaisimme, että meidän odotuksemme, meidän kommenttimme voidaan tehdä valmiiksi etukäteen. Olemme ehkä hiukan liian optimistisia tässä, mutta ja odotamme tietysti kaikista huolimatta, että komissio ottaa vakavasti meidän ehdotuksemme. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti aikasyistä. Myöhempänä ja kohta voidaan käydä asiasta kattavampi keskustelu. Otitte asian aivan oikein, sille kysymys on siis lausunnosta, jonka me valitsemme budjettivaliokunnalle erityispiirre kaikille kollegoille tiedoksi. Ensinnäkin se, että minulle on nyt tullut jo ensimmäisiä kysymyksiä kollegoilta, jotka ovat kysyneet, mistä tässä oikein on kysymys. Kaikkihan on käsitelty. Meillähän on tällaista keskipitkän ajan taloudellista suunnittelua. Uutta on, että parlamentti voi nyt siirtää rahoja otsakkeista toiseen, joten voimme antaa tähän lausuntomme. Ja sitten meidän pitää keskustella asiasta vielä neuvotella asiasta vielä parlamentin jäsenen kanssa, jotka ovat valiokunnassa maatalouden osalta. Kysymys on suurista summista, jo, ja on tärkeää katsoa, miten niitä varoja käytetään. Nyt haluaisin tehdä seuraavan kommentin. Pidämme tämän lausunnon lyhyenä. Minun tavoitteenani on, että jäämme alle kymmenen sivun. Tärkeää, että pysymme aiheessa ja että konkreettisesti sanomme, mitä haluamme, siis konkreettinen viesti, vähän lyriikkaa. Toivottavasti tämä onnistuu tällä kertaa. Tämä olisi mun ensimmäinen toiveni, Ja toinen toiveeni on sanoa, että me maatalouspolitiikan harjoittajina olemme luotettava kumppani. Mehän olemme yleensä myöskin pitäneet sanamme, kun on ollut vaatimuksia, jotka ovat koskeneet meitä. Ja tästä syystä meillä on minusta oikeus tehdä vaatimuksia ja asiat, joita yhdyskunta meiltä odottaa. Me katsomme, että sille pitää järjestää rahoitusta. Vähimmäisvaatimus on se, että luvatut rahat, jotka ovat pitkän aikavälin rahoitussointelussa myöskin toteutuvat maaltalouden osalta. Ehkä rahaa tarvitaan myöskin enemmän ja toisaalta pitää sitten katsoa, että meidän tulee esittää lisää toiveita, jotka liittyvät nykyisen hintavaihteluun ja jotka liittyvät tähän rahoitukseiseen varaukseen, koska me voimme nähdä, että tähän asti se, että vakausvälineet, vakautusvälineet eivät ole riittäneet. Tämä olisi siis päälinja. Minun ehdotukseni olisi seuraavanlainen, mitä aikatauluun tulee. Meillä on aika lailla aikaa käytössämme. 6.6. on jännistys maatalousvaliokunnassa. Nyt jo on olemassa määräaika tarkistuksille 29. huhtikuuta. Siihen mennessä pitäisi tehdä tarkistukset. Minä ehdottaisin, että jo 22. Äh, kolmatta olisi jo ensimmäinen varjoesteellinen tapaaminen. Sihteeristö äh, voisi ilmoittaa varmastikin minulle tiedon näistä varjoesittelijöistä. Siis 22. maaliskuuta olisi ensimmäinen strateginen kokous ja lähipäivinä sitten minä lähetän ensimmäisen luonnoksen äh, varjoesittelijä kollegoille, niin että sitten voimme kokoontua ja valmistella tätä lausuntoa. Tavoitteenahan on tietysti viime kädessä, niin kuin, kuin kollegatkin tunnen, siis tavoitteena on se, että me saamme voimakkaan suuren enemmistön lausunnon taakse, jolla sitten käymme neuvotteluihin budjettivaliokunnan kollegojen kanssa. Suuri enemmistö antaa meille itsetietoisuuttakin, niin että voimme asianmukaisesti neuvotella budjettiimisen kanssa. Tämä ehkä johdannoksi, mutta myöhempänä kohta varmastikin voimme käydä sisällöllistä keskustelua, koska nyt kollegat varjostelijat tulevat saamaan minun ensimmäisen asiakirjani. Mutta yhteen vetona vielä kerran, siis on pysyttävä aiheessa, viesti pitää saada muutamalle sivulle ja luonnollisesti pitää olla riittävästi itsetieto, riittävän itsetietoisia, koska valiokunta on viime vuosina osoittanut, että se on luotettava. Me olemme pitäneet sanamme, me olemme osoittaneet kurinalaisuutta rahoituksessa, meillä on hyvin vähän virheitä ja kollegat budjettivaliokunnassa saavat kyllä palkita meidät tästä, ehkä tämä tästä tässä vaiheessa. Proszę Państwa, pan poseł Jar rozpoczął rozmowę. Niin, herra Jaar on jo siis aloittanut keskustelun tiettyjen kollegojen kanssa. Nuo keskustelut sitten varmastikin nyt jatkuvat. Nyt pyytäisin teiltä aloitteita. Sen lisäksi, mitä täällä tänään sanotaan, te luonnollisesti voitte lähettää ehdotuksenne herra Jaarille niin, että kaikki se, mitä me sanomme todellisuudessa sitten vastaisi myös odotuksia. Ehdottaisinkin, että käytätte nyt puheenvuoroja, jos teillä on jotakin sanottavaa. Olkaapa hyvä. Czekamy na wypowiedzi. Kukapa haluaisi nyt käyttää puheenvuoron? Petir, olkaa hyvä. Ja bih željela pohvaliti pristup gospodina Jara koji je jako... Kiitos. Haluaisin onnitella herra Jääriä tästä työstä, johon hän suhtautuu erittäin vakavasti. Ja hän on todella tehnyt tässä työtä maatalousvaliokunnan ja kaiken viljelijöiden etujen mukaisesti. Tässä lähestymistavassa tulee myös meidän näkemyksemme näkyviin. Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun näin todella täysin käy. On hyvä, ja toivottavasti hän pitää kiinni tästä linjastaan ja siitä, että maataloustuet pitää säilyttää nykytasolla. Olisi uskomattoman suuri katastrofi, jos tähän tehtäisiin muutoksia tai lykkäyksiä. Ja on hyvä, että hän korostaa mietinnössään myös pienviljelijöiden roolia. He ovat tärkeässä asemassa perinteiden valmisessa ja elintarviketuotannossa maaseutualueilla. Uh, yes, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä mielestäni osoittaa äh, sen, että äh, valiokunta äh, luottaa Jaarin. Kukaan ei täällä peräänkuluta puheenvuoroa. Luotamme kaikki siihen, että Jaar on tehnyt hyvää työtä. Hänellä on suuri vastuu, erittäin vastuullinen työ tehtävänään. On vaikea puhua budjetista ja vaatia rahaa maataloudelle. Ja kuitenkin hän tekee erittäin hyvää työtä ja varjoesitteli ja niin ikään. Hän on siis todellakin tehnyt hyvää työtä valiokunnan ja koko tämän elinkeinon kannalta. Zobaczymy, jakie będą wypowiedzi, kiedy pan Jar przedstawi. Niin. Me sitten näemme, mitä sanotte, kun herra Jaara esittelee luonnoksensa. Silloin varmastikin monet haluavat esitellä tällä tarkistusehdotuksiaan arvoisa puhemies Kiitoksia. Hyvä herra Jär, olen ryhmäni varjoesittelijä tässä asiassa. Toivottavasti saamme aikaan hyvän mietinnön. Alussa en pyytänyt puheenvuoroa, koska ei sanottu, että täällä käytäisiin asiasta keskustelua. Niin sanottiin todella, että keskustelua ei tulisi. No, nyt keskustellaan kuitenkin. Näyttää hyvin tärkeältä pitää ainakin budjetti nykytasolla. Eli tämä olisi päätavoite maatalousbudjetin osalta. Mitkä ovat suurimmat mahdolliset ongelmat kannalta? Se, mitä komissio on ehdottanut, ja se, mitä olen lukenut lehdistöstä, on, että otettaisiin uusia toimenpiteitä käyttöön maatalouskriisin takia, mutta mistään uusista määrärahoista ei puhuta. Katsotaan pikemminkin maatalouden rakenteita meidän täytyy pyrkiä pitämään kiinni budjetista. Ja vielä lopuksi yksi kysymys. Sanoitte, että 22.3. olisi ensimmäinen kokoontuminen kanssanne. Oliko näin? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Luotan täysin kollega Jaariin ja uskon, että hän tekee kaikkensa, jotta asiakirjalla olisi tavoitteet selvät. Tilanne maantaloudessa on erittäin vaikea tällä hetkellä. Kun me nyt puhumme siitä, että tarkastellaan uudelleen rahoituskehitys on hyvin tärkeä asia. Ja se merkitsee sitä, että meidän kaikkien täytyy sitten käyttää tätä tilannetta hyväksemme. Kysymys ei ole siitä, että maatalous olisi vastuussa kriisistä, vastuussa vientiongelmista, jotka liittyvät Venäjän vientiin. Nämä ongelmat johtuvat diplomatiasta, joten ei ole maatalouden velvollisuus maksaa näistä ongelmista. Sen ei tarvitse olla syntipukkina. Meillä on pyrkimystä elvyttää maatalouden rahoitusta. Meillä on vain sen verran rahaa kuin meillä on. Ehkä me voisimme hyödyntää joitakin tällaisia vakuusohjelmia, löytää jotakin vaihtoehtoisia ratkaisuja niin, että meidän viljelijämme todella uskovat, että tämä tarkistus olisi heidän kannaltaan hyödyllinen. Toivotan teille kaikille kaikkea hyvää ja odotamme mielenkiinnolla tuloksia. Kiitos. Haluaisin vielä pikaisesti päästä viimeisen kohtaan koska siihen tarvitaan enemmän aikaa. Herra Engny. Right, well, just to uh, throw a spanner... Niin, Haluan minäkin kantaa korteni kekkoon tässä keskustelussa MFFstä. Niin, muutaman päivän kuluttua UK äänestää siitä, lähdemmekö me ja EUsta ja sitten teidän täytyy pohtia, miten, mitä teette, kun meidän me maksuja ei enää tule. Miten aiotte toimia? Te toivotte tietysti, puheenjohtaja, että me jäämme, mutta eihän sitä tiedä. Panie pośle, panie pośle, ale z tego, cośmy dzisiaj słyszeli od pana Erdosa... Mitä me tänään olemme siis kuulleet, siihen ei ole kovinkaan paljon lisättävää. Herra Dess. Kiitos puheenjohtaja. Aivan lyhyesti olen iloinen siitä, että Peter Jaana saa näin paljon kiitosta ei minun ryhmäni aihetta valinnut häntä tämän aiheen käsittelijäksi, koska uskomme, että hän pystyy tekemään erinomaista työtä ja me totta kai tuemme häntä kaikki voimin. Aivan lyhyt kommentti maatalouden rahoitukseen. Nimittäin sanotaan usein, että tai kysytään, miksi maatalous saa Euroopan tasolla 50 prosenttia budjetista. Jos kaikki katsotaan, mm, lasketaan samalla tavalla kuin kaikki muukin, niin maatalousosuus olisi yksi prosentti rahoista, yksi miljoona 13 miljoonalle eh, viljelijälle, jotka huolehtivat siitä, että ihmiset saavat eh, eh, elintarvikkeita. Se ei ole kyllä kovinkaan paljon. Martinez. Thank you, Chair. I'm really just... Kiitoksia puheenjohtaja. Ei pitäisi vastata, mutta tässä sitä nyt ollaan ja olemme hyviä naapureita. Niin, tästä ää, sadan päivän kysymyksestä, tämä on tietysti UK kansalaisten päätös, mutta uskon, että päivänä 101 raha edelleenkin kir- vir- virtaa, koska emme me heti häippää. Dziękuję. Poprosimy przedstawiciela komisji. Kiitos. Ja nyt komission edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ehkäpä muutama pieni huomio tästä itse menettelystä. Meillä on toimielinten välinen sopimus neuvoston ja parlamentin välillä siitä, että komission on laadittava välikertomus, jota komissio tällä hetkellä on laatimassa ja tämän on oltava valmistama vuoden loppuun mennessä parlamentti on vaatinut, että tässä uudessa, tai välikertomuksessa otetaan huomioon erityisesti uudet haasteet ja vaatimukset. Ja varmasti näistä, ja siitäkin myös keskustellaan, käytetäänkö määrärahoja edelleen oikealla tavalla sen mukaisesti, mitä monivuotisessa rahoituskehyksessä päätettiin. Maatalousbudjettia ollaan rajoittamassa huomattavasti. Ja kuten tiedätte, te yhdessä neuvoston kanssa päätitte, että maksuosuudet jäsenvaltioille eivät ole käsittelyssä tässä välikertomuksessa. Eli tämä on oikeastaan aika rauhoittava viesti alalle. Eli nyt väli arvioinnissa ei käsitellä sitä, annetaanko viljelijöille vähemmän vai enemmän määrä rahoja. Tällä hetkellä näihin ei ole koskemassa. Tiedätte, että parlamentin vaatimuksesta meidän täytyy nyt kertoa tässä välitarkastuksessa entistä enemmän tuloksista ja siitä, mitä eurooppalaisilla tukiaisilla on saatu aikaan, onko asetettuihin tavoitteisiin päästy. Ja tästäkin keskustellaan väliarvioinnin puitteissa. Esittelijä Olbrichtkin puhui tästä ja tämä varmasti tulee olemaan poliittisen keskustelun keskiössä. Kuten tiedätte, komission jäsen Hoganin tärkeä prioriteetti on yksinkertaistaminen, ja mahdollisuuksien rajoissa tätä väliarviointia tulisi käyttää siihen, että yhteistä maatalouspolitiikkaa edelleen yksinkertaistetaan yhdessä muiden politiikan alojen kanssa ja katsotaan täytäntöönpanon kokemuksia ja tehdään sitten yksinkertaistamisehdotuksia maataloudessa, jos painopistealue pitää etsiä, niin tämä yksinkertaistaminen on todella tällä, tä, tä, tällainen. Ja sitten maatalouden tulevaisuus. Keskustellaan uusista rahoituskehyksistä. Tiedätte, että komissiolta pitää tulla ehdotus tähän liittyen vuoteen 2017 mennessä. Ja keskusteluja aloitellaan vuoden mittaan parlamentin ja neuvoston kanssa. Ja keskustelussa todella painotetaan yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuutta ja rahoitusta, mutta näin ei tehdä vielä tällä hetkellä. E, Kiitos. Nyt saatte lopuksi vielä yhden minuutin. Olkaa hyvä, herra Jaar. Niin, kiitos siitä, että minulle osoitettiin niin paljon luottamusta. Yhdessä muotoisvalikunnassa suurella enemmistöllä varmastikin voimme hyväksyä lausunnon. Ja odotankin jo mielenkiinnolla ensimmäistä varjostoiden tapaamista 22. maaliskuuta. Kiitos paljon. Kiitos. Siis määräaika tarkistuksille on 29. huhtikuuta. Sitä ennen käydään vielä keskusteluja. Nyt sitten voimme siirtyä seuraavaan kohtaan estyslistalla. Ja se on TTIP-neuvottelut, mutta tämä tapahtuu suljettujen ovien takana. Pyydänkin, että voisin sanoa, missä muodostelmassa me sitten pysymme täällä, niin te saatte tietää, ketkä saavat jäädä tänne, tänne saliin vielä edelleen.